meidän rauhaa ja meidän pitää taata ihmisoikeudet ilman, että antaudumme kiristyksen tai ylimielisyyden edessä. Meillä on uhattu, että Erdogan lähettää 3,6 miljoonaa maahanmuuttajaa. Mutta sitten kun puhutaan pakotteista, niin silloin ehkä unohdetaan, että EU on vuosikausia lähettänyt varoja Ankaraan esimerkiksi liittymistä valmistavan välineen kanssa, Euroopan investointipankin kanssa ja myöskin pakolaisopimuksen kautta. Nyt on selvempää kuin koskaan, että meidän täytyy lopettaa jäsenyysneuvottelut Turkin kanssa. Sen jäsenyys johtaisi Euroopan islamisoitumiseen ja silloin kristityt olisivat vähemmistössä, joita ahdistellaan niin kuin tällä hetkellä Syyriassa. Madam, your... Aikana on päättynyt. Kiitos ja ne on nyt pois, eli teitä ei enää kuulla. Seuraavana puhujana yksi minuutti, herra Kristoforu. Kiitos, puhemies. Turkin hyökkäys Syyriaan on kamala rikos ihmiskuntaa ja Eurooppaa vastaan. Ja nyt on aika lakata puhumasta ja ryhtyä toimiin nolla toleranssi Turkkia kohtaan. Kysymys ei ole pelkästään hyökkäyksestä kurdeja vastaan, vaan ihmiskuntaa vastaan, koska kurdit olivat se suoja, joka aihe, mahdollisti sen, että me saimme nukkua rauhassa, kun islamistit, terroristit pysäytettiin. Nyt olemme yhteisvastuullisia siitä, mitä on tapahtunut. Turkki löi armenialaiset. Vuonna 20 kreikkalaiset 74 hyökättiin Kyprokselle ja viime vuonna tämä jatkui ja nyt sitten etninen puhdistus kohdistuu kurdeihin. Olen häpeissäni, kun turkilaiset käyttävät kurdeja vastaan eurooppalaisia aseita, emmekä ole tehneet mitään vahvaa päätöstä tämän estämiseksi. Rova Fajan yksi minuutti. Kiitos Pohjois-Syyrian tulitauko ei pidä, kun Erdogan väärinkäyttää sitä ja se vaikuttaa myös Euroopan yhtenäisyyteen. Lyökkäykset Syyriaan rikkovat kansainvälistä oikeutta ja EUn oikeutta, ja nyt tarvitaan yhtenäisyyttä vastauksessamme. Asevientikielto pitää saada Turkkia vastaan voimaan ja myös taloudelliset pakotteet, ja vain tällä tavalla voidaan vaikuttaa Ankaraan. Me unohdamme, että kurdikysymys ei ratkea sillä, että Turkki hyökkää ja kurdien liittyminen Assadin hallintoon ei ole tyydyttävä. Pohjois-Irak, Koillis-Turkki ja pohjois syyriä siellä on sotilasoperaatioita kurdeja vastaan ja ne ovat edelleenkin varsinainen aikapommi. Ja tätä syntyy humanitaarinen katastrofi ja siitä syntyy katastrofia myös tämän alueen ulkopuolelle, missä meidän humanitaarinen on. Me, meidän pitäisi hävetä. Rova Pakasaur tuntua. Yksi minuutti. Entä? Kiitoksia puhemies. Olen kuunnellut tätä pitkää keskustelua ja olemme turhautuneita, mutta emme voi sanoa, että olisimme ahdistuneita, koska ahdistuminen on sitä, että yrittää selvitä hengessä pomien alla. Yhdysvallat on nyt lähtemässä alueelta ja mehän tiesimme tästä jo. Me tiesimme, että Turkki hyökkäisi ja me tiesimme, että vaaralliset jihadistit pääsisivät pakoon. Ja tästä on sitten tullut tällainen koston kierre. Me tiesimme tämän, koska meille oli tästä kerrottu. Eurooppa on menettänyt tämän mahdollisuuden jo ennen kuin Yhdysvallat lähti alueelta. Meidän olisi pitänyt pystyä välttämään se, että olisi perustettu kansainvälinen rikostuomioistuin, mutta me olemme kaupallinen jättiläinen, mutta emme poliittinen jättiläinen. Väkivalta tässä maailmassa, katastrofit ja tämän tyyppiset strategiset konfliktit koskettavat myöskin meitä. Totta kai ne koskettavat myöskin meitä. Me vieläkin yritämme selviä maahanmuuttokriisistä, joka liittyy tähänkin tilanteeseen. Jos me pääse eroon näistä ristiriitaisuuksista, jos meillä ei ole yhteistä puolustuspolitiikkaa, niin me emme pysty etenemään kohti tulevaisuutta. Mr. Alessandro. Alessandro Vjordanov, yksi minuutti. уважаеми господин председател госпожо председател от вчера имаме нова ситуация. путин. Kiitos. Tilanne muuttui eilen. Eli Erdoganin ja Putinin sopimus toi heille mitä halusivatkin. Bashar al-Assad suostuu, vaikka hän onkin tilanteen suurin syntipukki. Turkin politiikka ei ole pelkästään antikurdi politiikkaa, vaan se on myös anti-eurooppalaista politiikkaa ja se menee meidän kantojamme vastaan – nyt pitää olla kovasti huolissaan siitä, mikä tämä, miten tämä prosessi etenee Venäjän ja Turkin välillä. Tämä ei ole pelkästään eh, diplomaattista eh, touhua, vaan hyvin vaarallinen eh, prosessi. Me voimme tarjota ratkaisuja ja voimme tarjota sen vision, miten ongelmasta päästään eroon –

madame la présidente tämä uusi sota pohjois syyriassa johon turkki on syyllistynyt on kansainvälisen oikeuden rikkomus. Tämä on epäinhimillinen päätös. 300 000 ihmistä on joutunut lähtemään koteistaan, 70 000 lasta ja yli 200 siviiliä on jo kuollut. Tässä ei taistella terroristeja vastaan, vaan kansoja vastaan ja tässä kurdeja vastaan. Ja valtaosa kurdeista haluaa kuitenkin vain elää rauhassa ja vapaasti. Olemme vahvempia, kun toimimme yhdessä. Meidän ei pidä toimia toisiamme vastaan. Ja Erdogan pitäisi miettiä tätä. 30 kilometrin turvallisuusvyöhyke ei ole mikään kestävä ratkaisu kuinka monet syyrialaiset Turkista haluavat mennä sinne vapaaehtoisesti. Ja kansainvälinen oikeus kieltää pakolaisten lähettämisen rajan toiselle puolelle. Sodan alkamisesta on kahdeksan vuotta ja Syyrian pakolaisten ja kurdien tilanne ikävä kyllä ei ole parantunut. Mr. Lega. Herra Lega, yksi minuutti. Thank, Thank you, chair. Kiitos puhemies. Nyt ei ole, pitäisi olla lainkaan epäilystä siitä, että Erdoganin Turkki ei kuulu tähän Euroopan unioniin. Hyökkäämällä Syyriaan, miehittämällä Syyria, sitä käytetään tekosyynä sille, että voidaan siviilejä tappaa. Erdogan on osoittanut, että oikeusperusteinen järjestelmä ei ole hänen mieltymystensä mukainen, niin kuin mitä hän toimi Kreikassa ja laittomasti porasi öljyä siellä. Se, että poliittisia oppositioedustajia jatkuvasti häiritään ja kiusataan. Erdogan on tehnyt tällä hyvin selväksi, että hän inhoaa kaikkea, mikä liittyy Euroopan unioniin, mikä on meidän arvojemme mukaista. Erdogan inhoaa meidän eurooppalaista elämäntapaa, meidän demokraattiamme, perusvapauksia, ihmisoikeuksia, vapauksia sekä oikeusvaltioperiaatetta. Tämä ei voi olla paikka Euroopan Tur- Erdoganin Turkille. Ja nyt on aika tälle Euroopan unionille todella päättää eh, ehdokasneuvottelut, ehdokasneuvottelut Turkin kanssa. Mr. Arako. Herra Arakovac, yksi minuutti. Köszönöm Kiitos puhemies. Hyvät kollegat. Useimmat meistä ovat jo lukeneet kirjan Musadahin neljä päivää. Se on kirjoitettu viime vuosisadalla. Tämä kansanmurhan kuvaus näyttää nyt todelta tänäänkin, ja me olemme aina vain hiljaa. Emme voi hyväksyä tätä, että äh, Unkarin hallitus tukee tällaista diktaattorista, totalitaarista hallintoa, joka nyt tuhoaa kurdeja ja saattaa alueelle epävakautta ja humanitaarisen kriisin. Sanotaan nyt selvästi, Viktor Orban joka pitää pakolaisia vihollisina ja uhkana, on ryhtynyt tukemaan sellaista hyökkäystä, jonka, jonka myötä sadat tuhannet joutuvat pakenemaan kotoaan. Ja samalla hän on katsonut, että EUn ulkopolitiikka ei, ei toimi. Me emme voi tällaisia häikäilyttämättömiä poliitikkoja jättää valtaan. Meidän EUn pitää toimia yhteisesti ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalta. Senpä takia vetoan neuvostoon, että vihdoin tehtävä tehtäisiin päätös siitä, että ulkopolitiikassa riittäisi määräenemmistö eikä yksimielisyys. Kiitos, herra Crochet. Yksi minuutti. Oh, turški vdor v sirijo je nov krog pekla v tej tragediji enaindvajset stoletja. Turkin hyökkäys on kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien loukkaus. Ja tämähän on maailmanjärjestyksen perusta. Kyse on kuitenkin nato jäsenestä. Ja Turkki sanoo, että se haluaa suojella omia turvallisuusintressejään, mutta meidän ei pidä olla naiveja. Sochin kokouksessa kävi selväksi, että tässä kyse on geopoliittisista intresseistä, joilla ei ole mitään rajaa. Kyse ei ole terrorismin torjunnasta, koska jos olisi niin, niin Turkki ei hyökkäisi kurja vastaan, koska tur- kurithan olivat ainoita, jotka kunnolla taistelivat ISISiä vastaan. Erdoganin uhkaukset ja Euroopan kiristäminen pakolaisille on hyvin selkeä viesti. Meidän täytyy nyt olla tilanteen tasalla ja Euroopan unionilla pitää olla kapasiteettia vaikuttaa Turkkiin, mutta meillä pitää myöskin löytyä tuota tahtoa siihen. Kiitos. One minute, Mr. Herra Mandl, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Sanalasku sanoo, että ensimmäinen uhri, joka sodassa on totuus. Ja tämän Turkin hyökkäys tarkoitti, tai sanottiin, että se olisi turvallisuuden takia. No sehän on suuri valhe. Tässä ei ole kyse rauhan lähteestä, vaan kauheuksien lähteestä, jonka Turkki nyt on saattanut liikkeelle. Turkki kaikki äh, vähät viittää Euroopan arvoista ja senpä takia Turkilta pitää viedä kandidaattistatus. Tämä on ihan absurdia, että se on vielä yllä. Ja tämmöinen äh, pieni, äh, pieni vähemmistö EUn hallituksia estää tällaisen päätöksen. Me haluamme tehdä uudistuksia ja, ja, ja nyt sitten Turkilla on edelleenkin kirjallisesti tämä, tämä kandidaattistatus. Meidän pitää ja haluammeko edelleenkin tukea Turkkia vai jäädytämmekö me tulliunionin. Me emme ketään kenenkään jäsenyyttä kieltä. Me tiedämme, että koko, koko kansa ei seiso hallituksen takana, mutta kuitenkin hallituksenkin pitää osoittaa toi, toimintansa. Me puhumme eurooppalaisia, meidän pitää selkeä viesti lähettää Turkin suuntaan arvoisa Puhemies, vuosi puolitoista sitten keskustelimme Turkin invaasiosta Afrinin. Ainoa asia, mikä on muuttunut, on nimi. Nyt meillä on sitten ei enää olivinlehvä, vaan kutsumme sitä toisella nimellä nykyään. Isot geopoliittiset pelurit alueella. Turkki hyökkää kurdeja vastaan. Kurdit olivat kuitenkin taistelemassa ISISiä vastaan. Ja tässä kyseessä on inhimillinen kriisi, ei mikään rauhan kevät, niin kuin Erdogan on mainostanut tätä ironisesti tätä operaatiotaan. Me tarvitsemme välittömiä pakotteita, asevientikielto, pysäyttää aseiden viennin kaikista maista. Kysymys ei ole pelkästään uusista tilauksista. Meidän on myös sanktioitava niitä, jotka ovat mahdollistaneet tämän hyökkäyksen ja on varmistettava, että Eurooppa tarkoittaa, mitä sanoo. Herra Van Dalen, yksi minuutti. Puhemies, kun Amerikan joukot ovat lähteneet Pohjois-Syyriasta, Silloin kurit ja kristityt ovat nyt pulassa. Ja sitten tämä sopimus, joka Amerikan presidentti rajoittamassa älykkyydessä on tehnyt, ei toimi. Putin ja Erdogan nyt ovat ottaneet tilanteen haltuunsa. Ikävä kyllä ulkoministeri myöskin on toiminut häpeällisesti. No, nyt on lopetettu asevienti ja sitten sitten on kutsuttu Turkin suurlähettelöitä puhutteluun. Mutta tämä on nyt isku vasten kurdien ja kristittyjen kasvoja. Euroopan pitäisi toimia tiukemmin. Ja suhteet Turkkiin pitäisi nyt kokonaan lopettaa, ei vain keskeyttää. Meidän pitäisi tukea kurdeja ja kristittyjä siellä, missä se on mahdollista. Kiitos. Thank you. Kiitos, Rova Barley. Yksi minuutti. Meidän täytyy olla selvillä siitä, että mitään sotilaallista ratkaisua tuolla alueella ei löydy, vaan sen pitää olla poliittinen ratkaisu YK on turvalla. Eihän me kahden tunnin keskustelun jälkeen ole päästy mihinkään. Tämä Turkin hyökkäys Venäjän suostumuksilla kurdin demokraattisia joukkoja vastaan tietenkin osoittaa, miten kansainvälinen yhteisö on jättänyt heidät pulaan. Erdogan ja Putin ovat keskenään keskustelleet ja jakaneet valtaa Syyriassa. EU ei ole tuolla alueella minkään näköinen toimija. Aika. Meillähän ei ole myöskään toimivaltaa. Ja itse asiassa me täällä on olemassa Brexit-puolue ja, ja EUn pitäisi toimia, mutta me, meille ei saa kuitenkaan minkäännäköistä ö, valtaa siirtää. asevienti pitää loppua, se pitää olla selkeä viesti täältä. Pakolaissopimus pitää saada aikaan niin, että se noudattaa kansainvälistä oikeutta. Kiitos. Thank you. One minute, Mr. Ja herra Soido Alvarez, yksi minuutti. Gracias, presidenta. Kiitos puhemies. Tänäisessä keskustelussa on tullut selväksi, että Turkin toiminta Koil-Syyriassa vaikuttaa dramaattisesti poliittisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti mutta nyt haluaisin puhua siitä, että tuhannet ISIS-terroristit ovat ja Heillä on eurooppalaiset passit ja he ovat sitten palata Eurooppaan ja aiheuttaa uuden kriisin EU:ssa. On tuhansia terroristeja, jotka haluavat nyt palata Eurooppaan, emmekä me voi sallia sitä. Espanjassa on kärsitty etan terrorismista kymmeniä vuosia ja tuhannet ihmiset kuolivat, mutta se saatiin lannistettua. Yhteis, Espanjan yhteiskunnan ponnisteluilla. Meillä on siis tästä kokemusta. Ja nyt kun torjutaan terrorismia, Euroopan unionissa pitää olla ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja kunnianhimoisempaa puolustuspolitiikkaa, jotta voidaan estää se, että nämä ISIS-taistelijat pystyvät tekemään terroristi-iskuja Euroopassa. Kiitos. Monsieur for one minute. Herra Lopes, yksi minuutti. Gracias, presidenta. Kiitoksia, puhemies. Tänään lähetämme selkeän viestin ja ehdottomasti tuomitsemme Turkin sotilaallisen toiminnan Koillis-Syyriassa. Sehän loukkaa kansainvälistä oikeutta, YK ja Naton sääntöjä, ja tällä on erittäin vakavia humanitaarisia seuraamuksia. Ja tämän aiheuttanut sen, että kansalaiset ovat joutuneet lähtemään kodeistaan. Ja tässä Yhdysvallat on ollut mukana ja kurdit ovat uhreina. Kurithan olivat liittolaisiamme, kun taistelimme ISISiä vastaan. Ja tästähän on nyt hyötyä Assadille ja Putinille. Meidän täytyy tuomita tämä toiminta ja meidän täytyy vastata tiukasti. Meidän täytyy käyttää välineitämme. Meidän täytyy kieltää asevienti Turkkiin. Meidän täytyy käyttää markkinoitamme, joista Turkki hyötyy, ja meidän täytyy tehdä päätöksiä tästä jäsenyysneuvotteluista. Meidän täytyy pysäyttää ne. Mr. Bilcik, one. Herra Bilcik, yksi minuutti. Thank you, Madam President. Um... Kiitos, puhemies. Täällä on jo sanottu, mutta toistetaan nyt uudellaan. Turkin hyökkäys uhkaa koko alueen vakautta ja se vahvistaa niitä, jotka haluavat äh, saada aikaan Lähi-idässä suuremman konfliktin. Ja sen takia meidän intressissämme sekä EUn että jäsenvaltioiden että äh, puolustamme Syyrian alueen, alueellista itsemääräämisoikeutta. Me emme voi sallia sitä, että jonkun rajan yli tullaan pakolla. Emme voi äh, mahdollistaa sitä, että tämä Krimin liittäminen toistaa itseään nyt tässä tilanteessa. Senpä takia ASE-vientikielto äh, taloudelliset pakotteet ja liittymisneuvottelujen keskeyttäminen voidaan tehdä heti laajemminkin meidän pitää taistella eurooppalaisten arvojen puolesta myös naapurimaissa. Me emme voi sallia sitä, että Turkki ja Venäjä lisäävät valtaansa meidän lähe- lähemaissamme. Se on meidän intressissämme, että näin ei tapahdu. Kiitos. Kiitos herra Majorino. Yksi minuutti. Erdogan ha compiuto un atto di guerra, un'aggressione. Erdogan on syyllistynyt sotaan ja Euroopan parlamentissa täytyy todeta tämä. Ja tästä syystä meidän täytyy vastata erittäin tiukasti. Eurooppa ei ole saanut ääntään kunnolla kuuluviin. Ja nyt meidän täytyy myöskin toimia hyvin selkeästi. Turkin sotilaallinen toiminta on asia, johon pitää vastata taloudellisilla ja kaupallisilla sanktioilla. Meidän pitää lopettaa aseiden vientialueelle alueelle ja meidän ei pidä jättää näitä uhreja yksin, jotka ovat lähinnä kurdit Mövrin Kalashissa. Meidän pitää suoraan tukea tätä väestöä. Meidän täytyy olla solidaarisia heidän suuntaansa. Hehän olivat taistelemassa terroristeja vastaan ja sitten häpeällisesti heille käännettiin selkä. Erdogan kiristää Eurooppaa pakolaisilla ja maahanmuuttajilla – ja myöskin heidän osaltaan me, tämä konflikti täytyy saada loppumaan ja Turkin armeijan on välittömästi vetäydyttävä Syyriasta. Herra Kefalo Giannis, yksi minuutti. Turkia me Kurdit, jotka asuvat Syyriassa, heitä on käytetty tekosyynä. Heitä on kutsuttu eh, terroristeiksi Turkki hyökkäsi ja se jatkaa sotilasoperaatiotaan. Uhreina ovat siviilit ja lapset. Sama tapahtui vuonna 1974. Samantyyppinen tekosyy. Ja hyökättiin Kyprokselle. Sen jälkeen on puhuttu siitä, että 40 prosenttia koko saaren mm, pinta-alasta on heidän vallassaan. Me tuomitsemme selkeästi tämän hyökkäyksen. Tuhannet ovat jääneet uhreiksi ja tämä vaarantaa myös taistelun ISISiä vastaan ja se on vakava uhka Euroopan turvallisuudelle. Tuomitsemme tämän hyökkäyksen ilman mitään lisäselitteitä. Kiitos. Thank you, madam. Kiitos, rouva. Markus, yksi minuutti. President. E puhemies. Euroopan unioni on allekirjoittanut Turkin kanssa sopimuksen, jonka tavoitteena oli se, että nämä kolme me autamme puolta miljoonaa pakolaista. Kuitenkin Euroopan unioni 28 jäsenvaltion voimalla on nyt sitten sulkenut rajansa ja jättänyt pakolaiset Turkkiin. Ja tämä tarkoittaa sitä, että jotkut jäsenvaltiot ovat edelleenkin jumittaneet rajojaan ja, ja jotkut eivät osoita solidaarisuutta muita jäsenvaltioita kohtaan, jotka ovat ottaneet vastaan enemmän pakolaisia. Ja sen takia tällainen mekanismi piti luoda. Nyt Turkki kiristää EUta systemaattisesti ja sanoo, että avaa padot. Mutta jos Turkki turvallisuussyistä, mm, laillisistakin sellaisista, perustelee tätä hyökkäystään, niin sen pitää ymmärtää, että tässä ei ole sotilaallista ratkaisua. Meidän pitää yhteellä äänellä sanoa ja ottaa mukaan YK ja saada aikaan ra- rauha tuolle osalle maailmaa. Kiitos. Kiitokset. Kovin usein Euroopan parlamentti ei ole näin yksimielinen. Nyt kyllä olemme. Kritisoimme Turkin toimia koillis Syyriassa ja ymmärrämme syyt sen taustalla. Donald Trump veti joukkonsa yhtäkkiä varmistakseen, että hänen imagonsa olisi koskematon. Ja näemme sitten sen seuraukset. Se aiheuttaa kärsimystä. Tätä on tapahtunut jo sukupolvien ajan. 200 000 ihmistä on koditonta ja ISIS palaa sijoilleen, tälle alueelle. Meidän on tehtävä parhaamme Aseita ei saa viedä Turkkiin. On katsottava, minkälaista rahoitusapua me annamme ja on löydettävä poliittinen ratkaisu tälle tilanteelle YK kautta. One minute, Mr. Peter. Herra Peters, yksi minuutti. Kiitoksia, puhemies. On hyvä, että Euroopan parlamentissa tänään lähetämme selkeän viestin Turkkiin. Päätösosma-esitys tekee selväksi, että Turkin on ymmärrettävä, että jäsenyyttä valmisteleva väline ei ole ehdoton. Ja jos rahoitusta halutaan vielä Euroopasta, niin Turkissa pitää toteuttaa uudistuksia. Tämä Syyrian kriisi on nyt herätys EUlle, kun ajatellaan vaikka turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikkaa, ja me tarvitsemme kunnollista eurooppalaista puolustuspolitiikkaa, ja me tarvitsemme kunnollista toimintaa pohjois kansainvälisesti meidän pitäisi valvoa tilannetta. Ainoastaan tällä tavalla voidaan estää maahanmuuttajia, joilta voimme hakea lapsia takaisin ja tuoda vakautta tälle alueelle. Kiitos. Thank you. Kiitos. Yksi minuutti, herra Forlas. Kiitos puhemies. Me katsomme muualle kun rikos tapahtuu. Ja ne, jotka ovat taistelleet isistä vastaan, ovat nyt jääneet Turkin hyppysiin. Ja nyt mietitään siitä, että minkälaisia toimenpiteitä tässä nyt pitäisi käynnistää. 45 vuotta sitten Turkki miehitti minun maani ja kutsui sitä rauhaa toiminnaksi. Ja 45 vuotta myöhemmin edelleenkin 400 000, 200 000 pakolaista ja ihmisiä on hukassa. Ja kuten me teemme nyt 45 vuotta sitten, Turkki annettiin jatkaa miehitystään ja niin mekin edelleenkin katsomme poispäin. Ja tilanne on samanlainen aikanaan 70, vuonna 1974 Kyproksella. Siellä tehtiin rikos eikä kukaan joutunut vastuuseen. Meillä on paljon vastuuta ja Eurooppa puuttuu. Historia tulee meidät tuomitsemaan. Thank you, Madam Bent- Eivätkä uhrit saa minkäänlaista apua. Historia tulee kyllä tuomitsemaan meidät. Olkaa hyvä. Me puhumme nyt ö, Syyriaan kohdistuneesta hyökkäyksestä ja sen seurauksista. Tilanne on valitettavasti jo vuosien ajan ollut sellainen, että Syyria, joka on läheisessä ö, EUn lähiympäristössä, on valitettavasti Venäjän ö, vaikutusvallan alla, emme, eikä sinne saa vietyä edes humanitaarista apua. Ja ne johtopäätökset, jotka meidän pitäisi tästä vetää, ja näin ryhmässäni ajatellaan, meidän täytyy päätös rakenteet luoda EUn turvallisuusneuvosto ja puolustusministerin virka, jotta yksittäisten jäsenmaiden aloitteet, kuten esimerkiksi Saksan puolustusministerin ehdotus siitä, että kansainvälinen suoja-alue saataisiin perustettua, voitaisiin täällä käsitellä ja voisimme myös, ja ne voisivat myös johtaa yhteiseen Euroopan toimeen. Tämänhetkinen tilanne osoittaa, että EUn täytyy ryhtyä turvallisuuspoliittisesti itsenäiseksi suvereeniksi, eikä etnisiä puhdistuksia tai niiden uhkaa voida sallia. Meidän täytyy jättää epäyhtenäisyys ja epäröinti taaksemme ja ryhtyä poliittisen unionin rakentamiseen. Kiitos. Kiitos kollegat. Nyt tulemme Catch the Eye-menettelyyn. Täällä on 16 puheenvuoropyyntöä. En, voi, en pysty kaikkia näitä pyyntöjä toteuttamaan. Aloitamme rouva Vosenbergillä. Olkaa hyvä, yksi minuutti. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η Τουρκία για μια ακόμη φορά υλοποιεί τα παράνομα σχέδιά της περιφρονώντας το διεθνές... Turkin, Turkki on nyt pannut toimeen laittomat suunnitelmansa, marssinut pohjois syyriään ja ajanut satoja tuhansia tai satatuhatta ihmistä pakolaisiksi se käyttää EUn varoja ihmiskuntaa vastaan. Euroopan unioni vain katselee vierestä, kun tällaista tapahtuu. Mielestäni me olemme vastuussa tästä. Turkin politiikka ö, ei pitäydy kansainvälisissä säännöissä eikä ö, kunnioita mitään eikä ketään. Sanktiot on kerta kaikkiaan nyt saatava käyttöön ja rahaa kansalaisyhteiskunnan käyttöön. Turkilla ei ole paikkaa eurooppalaisessa perheessä. Kiitos, herra Mafrit, olkaa Thank you, Madam President. Kiitoksia puhemies. Otsakkeena on Turkin sotilaallinen operaatio Koillis-Syyriassa ja sen seuraamukset. Uskoakseni olisi ollut parempi tuoda esiin se, että kyseessä ei ole vain sotilaallinen operaatio, kyseessä on sotilaallinen valloitus. Ja tällä on seuraamuksia ei vain turvallisuuden alalla tai Turkin kumppanuuden alalla tai ISISin suhteen. Meitä huolestuttaa se, että tämä Turkin sotilaallinen valloitus on sisältänyt rikoksia ihmisyyttä vastaan, kuten etnisiä puhdistuksia ja hyökkäyksen Syyrian alueelle. Aivan kuten Kyproksen tasavallan pohjoisosien turkkilaismiehitys, joka jatkuu yhä. Me voimme kuitenkin toimia, me voimme luoda aseiden vientikiellon, voimme tuhota Erdoganin talouden ja kyllä todellakin tämä rikollisen tuoda vastuuseen oikeuteen. Nyt on korkea aika. Kiitoksia. Sitten Bilbao Barandika, olkaa hyvä. Yksi minuutti. Gracias. Kiitoksia, rouva puhemies. Haluan ilmaista täällä meidän täyden tuomiomme Turkin hyökkäykselle. Se on kansainvälisen oikeuden vastainen, se tuottaa siviiliuhreja ja aiheuttaa suuria muuttoliikkeitä. Sitä paitsi se uhkaa rojavan demokratiaa. Siellä kurdit, arabit, turkit ja syyri, turkkilaiset ja syyrialaiset elivät rauhanomaisesti ja demokraattisesti yhdessä. Tässä ovat mukana kansainväliset suurvallat ja YK ja EUn täytyy nyt taistella tätä kansainvälisen oikeuden loukkausta vastaan. On myös hyvin nopeasti saatava aikaan dialogiratkaisu diplomaattisin keinoin ja annettava myös humanitaarista apua erityisesti sellaisten alaikäisten henkilöiden kohdalla, jotka ovat isistaistelijoiden lapsia. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Sitten kämpä, olkaa hyvä. Bardzo dziękuję pani przewodnicząca. E, szanowni państwo, mamy dyplomację europejską. Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat. Me meillä on työkaluja ja ö, keinoja ja välineitä tämän tilanteen ratkaisemiseen, mutta nyt Venäjä on etulyöntiasemassa. Se on surullista. Eurooppa kärsii Lähi-idän konfliktista ja siksi meidän on tehtävä kaikkemme, jotta tämä konflikti saadaan päätökseen. Ei pelkästään sanoin, verbaalisin keinoin, vaan kaikki diplomaattiset keinot on otettava käyttöön, jotta tämä konflikti jäisi menneisyyteen. Meidän täytyy huolehtia uhreista Kiitoksia komission jäsen Stiljanidikselle, joka tekee paljon työtä uhrien hyväksi, mutta Lähi-idässä ja Syyriassa on esimerkiksi lähetystyöntekijöitä ja muita vapaaehtoisia, jotka tekevät työtä uhrien puolesta vaaroja uhmaten. Nämä järjestöt, niitä täytyy tukea. Kiitoksia. Seuraavaksi Papadimoulos, olkaa hyvä λόγια λόγια sanoja sanoja ja taas lisää sanoja. Erdogan marssi Pohjois-Syyriaan ja saa Trumpilta vihreää valoa. Häntä tukee myös Putin ja hän ryhtyy hyökkäykseen, joka on kansainvälisen oikeuden ja Lausannen sopimuksen vastainen. Hän on poliittinen kääpiö. Ei kerta kaikkiaan riitä, että sanoilla tuomitaan nämä teot, vaan tarvitaan toimintaa, tarvitaan tekoja, tarvitaan taloudellisia sanktioita, tarvitaan tehokasta asevientikieltoa. On olemassa yksi mielinen ministerineuvoston päätös muutaman kuukauden takaa. Alexis Sispras ja herra Anastasialis ovat toimineet tämän asian hyväksi ja nyt on kerta kaikkiaan aika panna tämä päätös täytäntöön. Taloudellisten intressien takia sitä ei ole tehty. Esimerkiksi Saksan hallituksen ja Ranskan hallituksen intressit ovat tässä tiellä. Se on sanottava suoraan. Kiitoksia. Seuraava puhuja, olkaa hyvä paní předsedající tureckou invazi do sýrie je nutné odsoudit. kiitoksia puhemies hyvät kollegat turkin hyökkäys syyriaan täytyy tuomita. kurdithan taistelivat äh, islamilaista valtiota vastaan ja Turkin hyökkäyksen seurauksena nämä ISIS-taistelijat ovat päässeet nyt vapaaksi. Myöskin uusi pakolaisaalto on syntynyt ja mikä pahinta, ihmishenkiä on menetetty ja viattomat ihmiset ovat joutuneet kärsimään. On hyvä, että Turkki on nyt keskeyttänyt hyökkäyksensä. Myöskin YK Yhdysvaltain ja Euroopan unionin painostuksesta. Syyrian turvavyöhykkeessä olisi järkeä, mutta vain jos kansainväliset joukot sitä valvovat, ei jos kyseessä olisi Turkin miehittämä alue. Turkin miehitystä ei pidä nähdä vain irrallisena tekona. Turkki on viime vuosina toiminut sellais, kuten sellainen maa, joka eurooppalaisia arvoja jaa. Kiitos. Rouva Ward, yksi minuutti, olkaa hyvä. Uh, Miljoonat ihmiset monista eri etnisistä ja uskonnollisista yhteisöistä ovat uhan alla. Kymmeniä tuhansia, kymmenet tuhannet ovat joutuneet siirtymään kodeistaan. Uh, kurdit ja kristityt naapurustot ovat joutuneet kohteeksi. Ja tässä on kyseessä demografinen muutos ja etninen puhdistus. Jos ajatellaan rajavan aluetta, niin minä haluaisin, ja naisia siellä, niin minä haluan tuomita Koillis-Syyrian Turkin hyökkäyksen ja aseviennin pitäisi loppua Turkkiin. Turkille pitäisi asettaa taloudellisia sanktioita ja myöskin Turkin aikaisemmin jo tekemät sotarikokset pitäisi tuomita ja estää se, että niitä tapahtuisi lisää jatkossa. Ja myöskin terroristiryhmiin pitää ottaa vahva kanta. Ja jos ajatellaan Pohjois-Syyriä, niin pitää löytää poliittinen ratkaisu ja myös se, että naiset olisivat osallisina eri kansallisista ja etnisistä ryhmistä ja uskonnollisista ryhmistä. Everyone needs... Rouva Ward, puheenjohtaja täytyy kunnioittaa. Seuraava puhuja. Rova Joveva, yksi minuutti. Hvala. Pozdravljam resoluutio. Kiitoksia puhemies. Minä tuen tätä päätöslauselmaa ehdotusta Turkin suhteen, kun Euroopan komissio on halunnut jäädyttää maksu Turkille. Varojamme ei saisi käyttää siihen, että sotilaisia operaatioita rahoitetaan, mutta tämä ei riitä. Me emme saa sallia sitä, että Erdogan meitä kiristää. Tämä alue on meidän läheistä naapurustoaluettamme äh, ja tilanteen pitäisi ratketa kolmansien maiden valvonnassa. Emme saa sallia ihmisten surmaamista ja humanitaarisen katastrofin pahentamista. Meidän täytyy jäädyttää kaikki rahoitus Turkille ja meidän täytyy luoda eurooppalainen vientikielto aseiden osalta. Tämän lisäksi tarvitsemme lentokieltoalueen ja YK valvoman turva-alueen. On totta, että Moskova ja Ankara ovat päässeet sopimukseen ja Turkki ei vaikuta nyt haluavan jatkaa hyökkäystään mutta mitä tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa sitä, että alueelle elävät ihmiset elävät yhä pelon alla. Ja tämä on pienimpiä ongelmistamme. Meillä täytyy olla yhteistä eurooppalaista turvallisuus- ja ulkopolitiikkaa, ja meidän täytyy olla toimia tälläkin alalla. Edustaja Pereira, olkaa hyvä yksimielinen. Syyrian militar eh, sotilaallinen hyökkäys ei ole mikään tämän hetken asia eikä yksittäinen asia, vaan kahdeksan vuoden takainen. Se on myös YK ja Euroopan unionin, kuten myös muiden NATO-maiden asia. Israel, Saudi-Arabia, Arabiemiraatit, Katar ovat omalla tavallaan panos, kontribuoineet siihen, että aseita on tullut alueelle ja, jo, ja tilanne on johtanut siihen, että tuhansia henkilöitä on kuollut ja on tuhottu myös paljon kulttuuripääomaa. Nyt nämä tahot yrittävät ottaa etäisyyttä tähän uuteen hyökkäykseen, joka kohdistuu Syyriaa vastaan, ja se on erittäin tekopyhä asenne. Ei riitä, että Turkki tuomitaan. Täytyy ryhtyä ö, toimiin to, tuomita tämä hyökkäys ja puolustaa ö, näiden ihmisten suvereenisuutta ö, kansainvälisen oikeuden hengessä. Rouva Kignitsi, olkaa Grazie, presidente. Kiitoksia puhemies. Tässä keskustelussa haluaisin muistuttaa vielä siitä, että ensimmäiset uhrit Turkin sotilaallisessa hyökkäyksessä Syyriassa ovat olleet lapsia vuonna 2008 Euroopan unioni äh, teki äh, päätöslauselman äh, koskien lapsia, jotka ovat aseellisen konfliktin alla. Ja tämä Syyrian tilanne koskee juuri tätä UNICEF arvioi, että tuhannet lapset ovat olleet sotilaisen konfliktin alla Pohjois-Syyriassa. Ja jos tilanne jatkuu, voi olla, että tuhannet lapset tarvitsevat kipeästi humanitaarista apua. Muutaman päivän päästä me juhlistamme teemapäivää ja nyt on aika muistaa, että meidän täytyy tukea rauhaa konkreettisin toimin kaikkialla ja pyrkiä suojelemaan erityisesti lapsia, jotka aivan tahtomatta joutuvat jälleen kerran konfliktin alle. Lapset ovat lapsia jokaisessa tilanteessa ja meidän velvollisuutemme on heitä suojella. Wallis, yksi minuutti, olkaa hyvä. Turkey. Kiitos puhemies. Turkki on ylittänyt rajan ja mennyt suvereenin valtion Syyrian. Tämä on kansainvälisen lain vastainen rikkomus. Äh, eli he ovat hyökänneet Syyriaan eivätkä Kurdistaniin. Meidän pitää muistaa myös kurdien oikeudet, mutta kyseessä on nyt äh, Syyrian asia, koska Syyrian on hyökätty äh, kurdeja asuu Syyriassa ja 50 prosenttia heistä asuu Turkissa, missä heitä kohdellaan kaltoin. Ja Turkki on apartheid-valtio tässä mielessä. Kun PKK-taistelijat menivät Syyrian puolelle, niin sitten kun he palasivat Turkkiin, heitä kutsutaan terroristeiksi. Ja mitä Eurooppa tekee? Valitettavasti, kun Euroopan maat, eh, tai Eurooppa on maksanut 6 miljardia Turkille viime vuosina, jotta autettaisiin pakolaisia, niin miten, milloin Eurooppa lakkaa tämän tyyppisen käytöksen? Madam Grappini, one minute. Viimeinen puhuja Grappini, olkaa hyvä. Yksi. Mulțumesc, doamna președinte, domnule comisar. Aveți ocazie... Paljon kiitoksia puhemies ja komission jäsen. Meillä on nyt mahdollisuus todistaa yksimielisyyttä tässä salissa. Kyllä sekä neuvosto että komissio ovat tuominneet tämän Turkin hyökkäyksen tai Syyrian kohdistuvan valtauksen. Mutta riittääkö tämä? Riittääkö tällainen kritiikki? Meillä on päätöslauselmasta äänestämme huomenna, mutta riittääkö tämä? Olen sitä mieltä, että Euroopan unioni muiden kansainvälisten toimijoiden kanssa on tilanteessa, jossa silloin on velvollisuus ryhtyä konkreettisiin toimiin. Mitä me voimme tehdä? Luonnollisesti Turkki on tärkeä, se on tärkeä markkina-alue, mutta haluammeko me tässä palvella markkinoita vai turvallisuutta? Ihmisiä kuolee, naisia ja lapsia, ja näitä ihmisiä meidän tulee suojella, sillä yksi tavoitteistamme on taata rauha ja turvallisuus. Kuten puheenjohtaja Juncker sanoi, eilen meillä on Euroopassa rauha, mutta meillä on kansainvälisiäkin velvollisuuksia. Meidän nyt e-, enemmän kuin päätöslauselmia. Kiitoksia. Sitten annan puheenvuoron rouva Tuppuraiselle ulkoasian korkean edustajan nimissä. Olkaa hyvä. Haluaisin käyttää tilaisuuden hyväkseni kiittääkseni Euroopan parlamentin jäseniä heidän puheenvuoroistaan, kommenteistaan ja ehdotuksistaan. Turkin yksipuolinen sotilaallinen sotilaalliset toimet Pohjois-Syyriassa aiheuttavat sietämätöntä inhimillistä kärsimystä ja uhkaavat Euroopan turvallisuutta. Kaikista näistä syistä Eurooppa-neuvosto perjantaina vaati Turkkia lopettamaan sotilaalliset toimet ja vetämään sotajoukonsa pois, kuten myös kunnioittamaan kansainvälistä oikeutta. Eurooppa-neuvosto tulee kokoontumaan tämän asian tiimoilta uudelleen sillä välin Euroopan unioni sitoutuu siihen, että tämä pakolaiskriisi ja humanitaarinen kriisi, että sitä lievennetään. Me haluamme taata humanitaaristen tekijöiden pääsyn alueelle, eh, pääsyn auttamaan ihmisiä siellä ja kaikkia osapuolia. Siviilien suojelun täytyy pysyä ehdottomana prioriteettina mitä tulee niin sanottuun Sochin sopimukseen eilen illalla, Koillis-Syyrian vihamielisyyksien kärjistyminen toivottavasti loppuu ja lisäkärsimykset pystytään estämään. Tässä mielessä me iloitsemme siitä, se on yritys katkaista väkivallan kierre. Voimme odottaa, että menee jonkin verran aikaa ennen kuin sopimuksen seuraamuksia nähdään paikan päällä. Yksi asia ei kuitenkaan ole muuttunut. Syyrian konfliktin päättäminen pysyvästi vaati koko Syyriaa koskevaa poliittista järjestelyä, josta Syyri, jossa syyrialaiset ovat mukana neuvottelemassa. Kaikkien osapuolten on tultava Genevessä neuvottelupöydän ääreen tämän kuun lopussa ja siitä käsin lähteä rakentamaan pysyvää ratkaisua. Haluan ilmaista arvostukseni teidän <clears throat> jatkuvalle sitoumukselle tämän pitkän pitkäkestoisen syrjäkonfliktin ratkaisemiseksi. Kiitoksia ministeri Tupporainen ja kiitos myös komission jäsenestä, joka on ollut täällä paikalla. Päätän tämän keskustelun. Äänestämme päätöslauselmasta, johon huomenna. Ja pian menemme äänestyksiin esityslistan mukaan. Kiitos.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 ilmoittaa teille oikeusasiamiehen vaalista 16.9. Puhemies kertoi oikeusasiamiehen vaalimenettelyn käynnistämisestä ja 39. mennessä tuli viisi ehdokasta, jotka kaikki otetaan huomioon kandidaatit, ehdokkaat siis aakkosjärjestyksessä Giuseppe Fortunato, Juliana Frank, Nils Muisnieks, Emily O'Reilly ja Cecilia Wikström. Tietoja ehdokkaista ja